Guten Morgen, wir kommen zur Ab Hyvää huomenta. Äh, alamme äänestää. Ö, Fisasin ö, mietinnöstä ö, koskien Euroopan gastronomista perintöä, kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat siinä. Fisas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Doris. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään mietinnön yhteydessä. Uskon, että suuri osa tarkistuksia meni läpi, kompromisseja tehtiin paljon ja Tämä on ehkä tärkeämpi aihe kuin saattaisi ensimmäiseltä näyttää, koska tähän liittyy myös nuortemme terveys ja tulevaisuus ja näin voidaan suojella erittäin tärkeää osaa kulttuuristamme gastronomiaa kaikkialla Euroopassa. Se on työllisyyden lähde, rikkauden lähde ja on myös erittäin hyväksi matkailulle liberaali ryhmä nyt ei ole paikalla, mutta kiittää, anteeksi, kiittäisin heitäkin heidän näkemyksistään. Sitten on jotenkin suullisia tarkistuksia ja uskon, että ei kannata niitä uudestaan lukea, mutta tietenkin puheenjohtaja tästä sen itse päättää, koska nämä on ki- kierrätetty kaikissa ryhmissä ja näistä on sovittu. Vielä haluan siis kiittää teitä kerran ja Haluan kiittää myös eri ryhmien avustajia, Maria Fournier esimerkiksi ja kaikki muut, jotka ovat tehneet kovastikin työtä, jotta saadaan aikaan teksti, joka mielestäni on osoittaa suurta yksimielisyyttä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Siitä sitten alamme kompromissi yksi puolesta. <clears throat> Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 46 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. <clears throat> Muutos 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta ei kun raukeaka, ei mitään. Anteeksi, 55 puolesta, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 vedetty pois, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi, kompromissi neljä puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli ensimmäinen osa. Toinen osa sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 <clears throat> puolesta vastaan puolesta Siis se, sen kolme puolta vastaan tyhjää kannattaa tarkistaa nyt koneelta, kun en nähnyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja siis päättyy äänestys. 11.6 ääni hyväksytty. Kiitoksia. 77 puolesta Niin, äh, <clears throat> puheenjohtaja hätäilee 74 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 80 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme äänestys alkaa. Päättyy.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 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vast, se oli vedetty pois, anteeksi, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, äänestys alkaa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 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta tyhjää vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11.8 ääni hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppu äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta ei yhtään vastaa eikä yhtään tyhjää. Kätten taputukset. Bravo, Fisas. Hy- hyvä idea ylipäätänsä laatia koko äh, ruokaperin. Ka- ka- kaikki eivät olleet kovinkaan luot- luottavaisia sen suhkeen, Emma. S- Sieltä oli tak- tak- takariviltäkin kuului myöntävä innostunut kommentti. Sitten äh, edustaja Lokkegaarden äh, mietinnän tekninen äänestys, hän ei ole paikalla. Äänestys alkaa, muutosetys yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten äh, puolesta vastaan Tyhjää oli tämä suullinen muutos. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista yksi äänin hyväksytty. Äänestykset ovat päättyneet. Ja nyt jäämme odottamaan komission jäsentä Redingiä, joka tulee meille esiintymään. Not everybody should leave, please. Jääkää nyt joku, pa- joku paikoille, älkää jättäkö minä yksin hänen kanssaan. It would, it would be a big... Äh, siitä tulisi varsinainen kissatappelu, lupaan. If you stay with me, it will be better <laughs> for her. <laughs>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 begrüße. No niin, nyt haluaisin äh, tervehtiä täällä vierailijaryhmää. Meillä on Australiasta äh, asti, Uudesta Seelannista asti valtuuskunta. Heidän sieltä lämpimästä ilmanalasta tulevat tänne meillä keski-eurooppalaiseen loskan keskelle mukavaa, että olette saapuneet tänne. Meillä on täällä normaali parlamentin delegaatioistunto ollut. Täällä meidän kollega Menhanu Takula on teidät tänne ystävällisesti kutsunut. Ja tänään tässä valiokuntakokouksessamme meillä on vieraana komissiosta varapuheenjohtaja Vivian Redding hänen kanssaan on äh, tarkoitus hiukan äh, äh, laatia tällaista jälkisäädöstä, mitä viime vuosien aikana on saatu aikaiseksi ja mitä ei ole saatu aikaiseksi. Ole hyvä, Vivian, saat aloittaa. Chair and uh, heartily welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. tervetulleeksi vieraan myös Euroopan ulkopuolelta. Haluaisin sanoa, parlamentin jäsenille, joiden kanssa nyt olen ollut yhteistyösuhteessa tässäkin valiokunnassa 15 vuotta. Nimittäin meille on tulossa vaalit tasan sadan vuoden, anteeksi sadan päivän päästä. Joten olemme jo täydessä vaalivaiheessa ja nyt näistä tulee hiukan erilaiset vaalit kuin aikaisemmin. Tällä kertaa uskon, että näissä vaaleissa valitaan, minkälaista Eurooppaa haluamme. Siksi on niin tärkeää kertoa äänestäjille näistä erittäin tärkeistä päätöksistä, joita heidän täytyy tehdä. Ensin yhdessä teidän kanssanne tarkastelisin, mitä olemme saavuttaneet 2014 vuoden alussa. Nyt tässä vaiheessa voimme tarkastella viime vuosia Euroopan kansalaisten vuosi. Uskon, että se oli todellinen menestystarina, koska onnistuimme saavuttamaan tos, todella monia kansalaisia. Noin 50 kansalaisvuoropuhelua rupeamaa järjestettiin Euroopassa. Nämä vuoropuhelut tehtiin yhdessä eri komission jäsenten kanssa. Monet parlamentin jäsenet monista jäsenvaltioista osallistuivat myös. Samoin monet, monia ministereitä osallistui. Ei ollut kyse vain tuhansista ja tuhansista ihmisistä, jotka fyysisesti tulivat paikalle vaan myös satoja tuhansia seurasi näitä tapahtumia netissä, koska kaikki kokoukset menivät nettiin ja saimmekin paljon palautetta Facebookissa ja Twitterissä. Minä itse ja toivon, että muutkin komissaarit ovat käyneet dialogia verkossa. Tämä on tällainen uusi tapa olla yhteydessä, keskustella blokkareiden kanssa. Tämä on varsin mielenkiintoista, tämä blogimaailma. Ja näitä sitten nuoremmat sukupolvet seuraavatkin verkossa. Ja me jatkamme tällaista vuoropuhelua. Tämän viikon alussa olin Lontoossa. Kymmenen päivän päästä menen Barcelonaan. Neljä päivää sen jälkeen komission jäsen Barnier vierailee Pariisissa Joten me jatkamme tätä koko ajan ja meillä on tällainen, tällaista suurta yleiseurooppalaista vuoropuhelua täällä Brysselissä. Sinne kutsutaan ihmisiä kaikista eri vuoropuheluryhmistä osallistumaan ja parlamentti todellakin on tervetullut tähän yleiseurooppalaiseen vuoropuheluun, joka tavallaan lopettaa tämän toiminnan tässä ennen vaaleja, koska emme tietenkään halua puuttua tähän vaalien aikana. Tässä on tarkoituksena valmistella tätä jälkeen tulevaa vaalikampanjaa vain. Sitten viime, viimeisten vuosien aikana yhdessä teidän kanssanne olemme toteuttaneet uusia aloitteita, mainitsen vain muutamia. Nyt on kolmas vuosi, kun on ollut tällainen yhteinen Eurooppa verkossa. Me koulutamme henkilökuntaa Euroopan parlamentin tiedotustoimistoissa ja komission edustustoissa jotta heitä koulutettaisiin niin, että he voivat pystyvät ottamaan yhteyttä kansalaisiin sosiaalisessa mediassa. Tämä on todella yhteistyöhön perustuva hanke ja sekin on ollut varsin onnistunut sellainen. Maritse Schaken ja Morten Lokekort olivat tämän hyvän idean takana tehokasta toimintaa. Sitten toinen vuosi, uusi kertomus Euroopassa. Tavallaan tässä on mukana kulttuuriset kulttuurimaailma ja akatemiat. Tässä puheenjohtaja Barroso ja minä muun muassa olemme olleet tässä aktiivisesti mukana. Me haluamme myös suosia tällaista muunlaista Eurooppaa, ei vain taloudellista, vaan tätä kulttuuripuolta, kulttuurista monimuotoisuutta, yhteisiä arvoja. Tulokset tästä toiminnasta julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua. Sitten on toinenkin pilottihanke, Promise of Europe-hanke. Siinä me haastattele eurooppalaisia eri elämän aloilta ja puhumme tästä yhteisistä näkemyksistä tai käsityksistä, joita Euroopasta löytyy. Ja me luomme tällaisen kartan kansallisista näkemyksistä, käsityksistä, joka osoittaisi sitten, mitä on yhteistä ja missä taas ollaan eri linjoilla tällä kartalla. Projekti jatkuu kymmenessä jäsenvaltiossa. Sitten uusi korporatiivinen lähestymistapa ei ole hyväksi vain komissiolle, vaan koko EUlle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jo luonteenomaisesti teemme työtä, toimii institutionaalisesti institutionaalisesti, jotta loisimme yhden kollektiivisen viestin, emmekä mitään keräilyerää ristiriitaisista viesteistä. Toisin sanoen halutaan keskittyä metsään eikä yksittäisiin puihin. Ja kun yhdessä tehdään työtä, ja näin olemme tehneet onnistuneesti olemme parantaneet sitä vaikutusta, joka viestinnällämme on. Olemme tehneet loppuvaiheessa y- yhteistyötä ennen vaaleja, koska se pidetään ma- äh, toukokuussa. Olemme allekirjoittaneet myös yhteistyöpöytäkirjan EU-tietoskeskusten eh, e kanssa. Komissio aikoo jatkuvasti pitää parlamentin ajan tasalla eri toimista, jotka liittyvät Europe Direct-hankkeeseen – ja haluamme kertoa, teidänkin pitää kertoa meille varhaisessa vaiheessa jo, miten haluatte osallistua tähän Europe Direct Information Centers toimintaan kampanjanne yhteydessä. Ihmiset, jotka tekevät työtä tässä, tässä asiassa, niin pyrkivät kouluttamaan ihmisiä ja valmistamaan myös ehdokkaita. Minä olen allekirjoittanut yhteisen lausunnon parlamentin jäsenten Polimata ja Karas kanssa, jotta saataisiin aikaan yhteistyötä instituutioiden välistä yhteistyötä ja tiivistettäisiin sitä ja me tulemme yhdessä laatimaan myös kirjeen, jossa käsitellään yhteisiä tavoitteitamme ja tämä kirje annetaan komis- komissiolle ja parlamentin tiedus- tiedotusosastolle, joten tässä todella toimitaan yhteisenä tiiminä eri puolilla Eurooppaa. Tehän Tiedätte Eurooppa-vaaleista kyllä ja kaikki vaalithan ovat tavallaan paikallisia. Ja tämän takia meidän täytyy kuunnella neuvoja paikallisista toimistoistamme ja antaa heidän johtaa tätä kaikkea, jotta uskon taas, että hoidetaan hiukan eri tavalla Suomessa kuin vaikka Espanjassa. Luxemburgissa taas toimitaan eri tavoin kuin Unkarissa, joten meidän kyllä pitää kuunnella kentän tietämystä. Sitten tällainen projekti Europe Round the Corner. Tämä ajatus on tullut Alankomaiden edustustoltamme. Tässä täytäntöön pan, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten on verkossa kootaan yhteen kaikki EU-rahoituksen saajat yhteen helposti käytetään verkkopakettiin. Se on sitten teillekin tällainen väline, kun toimit kampanjoitte paikallisesti. Tiedätte, mitä on rahoitettu sillä alueella, jonne menette vierailemaan esimerkiksi. Tämä on projekti, jossa käsitellään erityistä ongelmaa, koska varsin usein kansalaiset eivät ole tietoisia työstä, jota on rahoitettu kuitenkin heidänkin alueellaan eurooppalaisin varoin. Joten nyt on se oikea hetki sitten siellä paikan päällä kampanjan yhteydessä käyttää tätäkin välinettä ja kertoa kansalaisille näistä eri investoinneista, joita heidän kotialueelleen on tehty. Me suosittelimme sellaista komissiosta, että puolella olisi yksi ehdokas komission puheenjohtajaksi ja että vaalilipuissa todet, sanottaisiin, mitkä kansalliset puolueet kuuluvat tähän. Nämä kaksi asiaa, jota kansallisten ja puolueiden, puolueiden pitää tehdä. Me painostamme, että ne näin toimisivat. Sitten Citizens Report-hanke lupasimme tällaista opaskirjaa kansalaisten oikeuksista, erittäin yksinkertaisesta, yksinkertaista tekstiä, jossa selitetään ihmiset todella selvästi, mitä oikeuksia heillä on liittyen heidän eurooppalaiseen kansalaisuuteensa. Tämä tullaan julkaisemaan ihan lähikuukausina ennen vaaleja vielä. Hyvät kollegat, en voisi tulla tähän valiokuntaan ilman, että sanon sen, että tämä valiokunta on ollut minun valiokuntani jo 15 vuotta. 15 vuoden ajan, kun olen ollut komission jäsenenä, niin aina olen ollut aivan eri, minulla on ollut erityinen suhde tähän kulttuurivaliokuntaan. Ensimmäisellä kaudella olin vastuussa kulttuurista ja koulutuksesta, sitten tulin vastuussa sitten sana vastuulleni median informa- informaation ja sitten kansalaisuuden. Ja sekin liittyy sitten tähän valiokuntaan. Niin, kun aloitin 15 vuotta sitten, kansalaisuus oli pelkkä teoria kysymys. Ja olemme saaneet sen nyt sitten teorista käytäntöön ja ihmiset enemmän ymmärtävät tällä hetkellä, että he eivät ole pelkästään jonkun alueen tai jonkun kansakunnan kansalaisia, vaan myös Euroopan kansalaisia. Tämä tulee mielipidetutkimuksesta varsin selväksi. Ihmiset tietävät, että he ovat Euroopan kansalaisia. He eivät aina kylläkään tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta tietävät kyllä sen, että ovat Euroopan kansalaisia. Haluaisin myös käydä läpi joitakin virstanpylväitä, kun 15 vuotta sitten aloitin niin urheilu ei kuulut EUn toimivaltuuteen ollenkaan, mutta silti yhdessä me loimme silloin aikanaan eurooppalaisen koulutuksen vuoden urheilun kautta. E, koulutussanatessa tässä tarvittiin, että saatiin rahoitusta, koska me tiesimme, että koulutuksessa meillä oli toimivalta, vaikka urheilussa ei ollutkaan. Ja siitä eteenpäin sitten pikkuhiljaa luotiin sellaista tuntemusta tavallaan, että kyllä Euroopan täytyy jotakin tehdä urheilunkin kohdalla. Ja teidän puheenjohtajanne avulla, Doris Pakin avulla, saimme, onnistuimme tässä. Ja nyt tietenkin Lissabonin sopimuksessa EU on saanut erityisen toimivaltuuden urheilussa. Pelin säännöt ovat muuttuneet kylläkin nyt, mutta minä olen siltikin, ajattelen vieläkin näitä pioneeri vuosia, jolloin kaikki halusivat osallistua tähän kulttuuripuoleen. Ja ensimmäiset vuotani kulttuuri, tai alkuvuosina komissiossa minulla ei ollut paikkaa edes komissiossa. Minä sitten vein sinne itse tuoli ministerikokoukseen 15 vuotta sitten ja edustin sitten kulttuuri. Tämä on jo historia. Muistan vieläkin, kun tein Helga Trykelin kanssa työtä Erasmus Mundus-ohjelman kohdalla. Samoin Hannu Takkula edistä tätä kaupunkien kaksoiskumppanuutta ja eräs, tai ystäväkaupunkiohjelmaa. Erasmus Mundus-ohjelma on kasvanut siitä. Näin tämän oman lapseni kohdalla, 22-vuotiaan kohdalla, miten tämä Erasmus Mundus käytännössä toimii, koska hän sai viime vuonna Erasmus Mundus stipendin, tai oli tässä yhteistyöohjelmassa amerikkalaisen ja eurooppalaisen yliopiston välillä, ja se kyllä toimii. On hieno nähdä, että lapset kasvavat ja aikuistuvat. Ja tämä todellakin sujuu varsin hyvin ja ystävä, ystäväkaupunkihanke on todella tärkeä. Ei minun varmasti tarvitse teille nyt tässä painottaa. Sekä Erasmus että ystäväkaupunkiohjelmat ovat kestäneet tämän ajan testin tavallaan. Sitten jatkossa käsittelen tietoyhteiskuntaa ja mediaa. Siinä käsittelemme lainsäädäntöä audiovisuaalisten palveluiden direktiivikaisen vielä muistatte Sehän on vieläkin tavallaan pohjana internet-tv-ohjelmalle. Sitten Media Mundus mediaohjelman pikkusisko tavallaan. Sitten Monty Redding sopimus valtion tuista tulee mieleen. Se loi pohjan sille, että kulttuurinen monimuotoisuus tunnustetaan myös valtion tuissa. Ja tänäänkin, vaikkakin tätä on kaikkea hiukan muutettu, niin se on vieläkin tällainen viite yhteys elokuvateollisuudelle. Sitten, sitten oli myös tällainen journalistiohjelma, Erasmus-ohjelma, siitä tuli sitten myös ohjelma, joka edistää median monimuotoisuutta ja se on edelleenkin varsin tärkeä ohjelma. kolmalla kaudella niin kansalaisuus Euroopan vapaaehtoistyövuosi 2011. Esittelen Markus Kurja aikanaan. Ja nyt juuri äsken oli tämä Euroopan kansalaisten vuosi. Kaikilla on se vielä selvästi mielessä, koska alkoi ensi vuoden alusta ja tämän vuoden alkuun saakka me olemme tehneet <clears throat> työtä Europe for Citizens-ohjelmassa. Tämä hanke on juuri varmistunut. Odotamme vielä tätä lopullista hyväksymistä neuvostosta ja sitten saadaan hanke liikkeelle. Siis näiden 15 vuoden aikana olen kyllä tehnyt paljon yhteistyötä teidän kanssanne ja me olemme rakentaneet vahvan perustan niin, että tulevat sukupolvet voivat jatkaa yhteisen rakennelmamme rakentamista. Me tuemme Euroopan oikeuksia, kulttuuria, mediaa ja kaikessa olemme toimineet yhdessä. Mielestäni tämä on ollut kaikkein tärkeintä. Ei ole kyse, että joku toimielin tekee jotain ja joku toinen taas jotakin muuta. Ei, vaan todella yhteinen hanke tässä on ollut kyseessä ja haluaisin kiittää entisiä ja nykyisiä parlamentin jäseniä ja muita yhteistyökumppaneita niin komissiossa kuin täällä parlamentissa. Uskon, että olemme todellakin ansainneet Eurooppamme. Merci, madame. C'était euh, Tämä oli äh, mitä erinomaisin yleiskatsaus. jonka kanssa, jossa meidät melkein kaikki mainittiin. Jotkut toimet oli mainittu, jotain ei. Täytyy vähän pohtia. No missä voimme parantaa yhteistyötä lähivuosina? Mutta joka tapauksessa. Meillä on paljon mahdollisuuksia tavata nuoria. Ja olemme voineet yrittää auttaa siellä, missä mahdollisuuksia on. Olemme joitakin tavoitteita saavuttaneet, mutta jotakin olemme missanneetkin. Ja siitä voimme tässä keskustella Santiagoa. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Doris, kiitoksia komission varapuheenjohtaja, että olette tullut paikalle. Kokouksemme on tosiaan tärkeää tämä kampanja, jota käytte eri kaupungeissa, jotta edistettäisiin ja saataisiin näkyvyyttä komission työlle ja voitaisiin näin tätä kautta osallistua tuleviin Euroopan vaaleihin. Kiitän kovasti siitä, että käytte pian Barcelonassa, se on oma kaupunkini. Uskon, että siellä on aivan erityisen tärkeää, että menette paikan päälle meidän pitää varmistaa, että vaaleissa puhutaan eurooppalaisista teemoista. En ollenkaan peittele sitä, että Katalonissa tietenkin keskustellaan mahdollisesta itsenäisyydestä. Siihen liittyy riski siitä, että monopolisoidaan nämä vaaliteematkin tämän alle. Siksi minusta on aivan tärkeää, että tällainen korkean tason henkilö, Euroopan komission varapuheenjohtaja, voi mennä paikan päälle Barcelonaan keskustelemaan juuri näistä eurooppalaisista aiheista ja kertoa, kuinka merkittäviä ne ovat. Ja vaaleissa ei pidä nyt palvella jotakin muuta tarkoitusperää. Ei pidä keskustella pitää keskustella eurooppalaisista aiheista eikä sellaisista kysymyksistä, kysymyksistä, jotka eivät liity Eurooppaan. Haluaisin myös kiittää teitä. Olen uusi parlamentin edustaja tällä kaudella, siksi en ole vielä saanut tilaisuutta tehdä yhteistyötä teidän kanssanne komissaarina tässä valiokunnassa. Mutta nämä edistysaskeleet, joita on saatu aikaan eri alueilla, erityisesti urheilun kohdalla, siihen ehkä olen erikoistunut hiukan enemmän. Minulla on ollut kunnia olla esittelijänä ensimmäisessä urheilumietinnössä, jonka parlamentti hyväksyi. Ja tehän siis olette komission varapuheenjohtaja, niin kuin sanoin. Ehkä tästä tästähän on tehty toinenkin mietintö jo, elän ole väärässä. Urheilusta on tullut aika keskeinenkin aihe tässä valiokunnassa ja koko parlamentissa – ja siksi haluan kiittää teitä siitä, että olet toimineet tässäkin vähän pioneerina puheenjohtajamme kanssa urheilun kohdalla. Kiitos. Kiitoksia. pahoittelen äh, Santiago. Minä kyllä olin se, joka laadin sen ens, ens, ensimmäisen ur, urheiluaiheisen äh, äh, urheiluaiheisen mietinnön. Nyt sitten tietysti Lissabonin sopimuksen jälkeen nämä täytetyt kuten totesi, että tämä tämmöinen äh, urheilua koskeva säännöstö, säännöstö ei mene läpi, se piti sitten kirjoittaa ihan uuteen äh, äh, uskoon. Nyt sitten tietysti <clears throat> tämä jonkun nyt sitten kesti, kun saatiin taas uudestaan urheilu vakavasti tässä Lissabonin sopimuksessa mukaan tähän. Sitten seuraava, ole hyvä. Chciałem również podziękować e, pani komisarz Reding za... Kiitoksia jesteśmy przed, przed trudnymi wyborami. Wiemy, że, że sceptycyzm europejski e, w wielu krajach rośnie. Nie, nie... Äh, no niin, anteeksi. Pieni tekninen häiriö. Äh, nythän lähi, lähi, lähivaalit ovat erittäin tärkeät todellakin ja ja, ja tietysti sitä kautta me, me mitataan vähän poliittista lämpötilaa Euroopassa. Ja äh, se, me, miten me nyt sitten tämän työmme voisimme täyttää, mitä tulee kansalaisiin, kansalaisyhteistyöhön, Erasmuksen tai urhe, urheilun kautta, <clears throat> jossa on sen tämän mukana viisi miljoonaa eri alaista. Miten me saisimme tämän sitten kansalle ymmärrettäväksi kieleksi käännetyksi? Millä tavalla te näette sitten tässä yhteydessä Euroopan komission roolin ja meidän roolimme sitä tukemassa? tukevana eh, toimielimenä. Mehän eh, kannamme yhdessä eh, vastuun neuvoston ja, ja komission kanssa, ja me, meillä on myöskin sitten tätä asiasta vastuussa oleva komissaarikin. Miten me voisimme sitten nämä päättäjät saada vakuuttuneeksi siitä, että tämä, tätä asiaa kannattaa viestiä laajemmin kansankeskuuteen Tsekin tasavallassa, Liettuassa, monissa muissakin maissa vaaliinnostus on, on äh, todellakin skandalimaisen surkeaa. Miten voisimme saada sitten kansan vakuuttuneeksi siitä, että me voisimme sitten äh, kaikki vakuuttuneeksi siitä, että me pystymme käymään vuoropuhelua ja sitten sitä kautta todella vaikuttamaan kansalla. Millä tavalla me Eh, miten mä voisin valissa sitten viestityksen, että, että Eurooppa on tärkeä aarre ihmisille ja, eh, ja että millä tavalla saisimme vielä sitten eh, hallitukset hallitustasolla, valtioiden, läsenmainen tasolla enemmän puuta, tätä asiaa ajamaan. Me, me... Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, kiitos hyvästä puheenvuorosta. Jään tässä miettimään sitä, että kun mietitään komission tiedotusta ja viestintäpolitiikkaa, ilman muuta se, mihin on viime vuosina kiinnitetty huomiota, että tiedottaminen on siis selkeitä ja voisi sanoa, että vähemmän ja tehokkaampaa, aivan samoin kuin on ollut myöskin säätelyn kohdalla on pyritty siihen, että vähemmän, mutta tehokkaamman. Minun mielestä, minun mielestä siinä ollaan melko hyvin onnistuttu. Että toki iso kysymys on sitten se, että millä tavalla media näitä asioita haluaa välittää eteenpäin. Mutta tuossa teidän puheenvuoronne aikana nousi mieleen se, että on totta, että monia menestystarinoita on viimeisten vuosien aikana saatu aikaa Erasmusta, Towntwinningia, urheiluohjelmaa, kansalaisten Eurooppaa, luovaa Eurooppaa ja näin edespäin. Sellaisia ohjelmia, jotka ovat tuoneet erityistä lisäarvoa Euroopalle ja eurooppalaisille nuorille toki koko väestöllekin. Ja tässä suhteessa voi sanoa näin, että on hyvä kyllä aika ajoin myöskin näitä asioita nostaa siksikin esille, kun, kun vaaleja kohti menemme, niin tuntuu, että vain tämmöinen ongelmakeskeinen tai negatiivinen asia on se, mistä media on kiinnostunut ja mit, millä pyritään ruokkimaan sitten myöskin kansalaisia. Euroopan unionissa on monta menestystarinaa ja nämä jollakin tavalla, nämä menestystarinat ovat tulleet ikään kuin itsestäänselvyyksiksi, eikä niitä osata aina, aina arvostaa, ja siksi on varmasti paikallaan myöskin, myöskin näitä alleviivata ja korostaa nyt vaalien alla. Ehkä tähän loppuun vielä sekin, että kun meillä on tänään tosiaankin Australiasta vieraita täällä, kyllä tämäkin on yksi menestystarina kun me käymme täällä keskustelua. Tänäänkin on käyty tätä keskustelua saksaksi, ranskaksi, englanniksi, puolaksi, espanjaksi ja nyt saatte kuulla tätä taivaallista kieltä nimeltään suomi. Sehän on taivaallinen juuri sen vuoksi, että ottaa iäisyyden ennen kuin sitä oppii. Mutta joka tapauksessa tämäkin on yksi iso asia, että me pystymme kommunikoimaan ja, ja, ja y, y, y, niin kuin yli erilaisten kielirajojen ja, ja tämäkin osoittaa sitä, että olemme onnistuneet siinä, että olemme erilaisuudessaan yhdistyneet. Thank you, Markus. Kiitoksia sitten, Markus. Eh, buongiorno, signora commissario. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä, että olette tullut keskuutemme tänään. On tärkeää, että me voimme käydä läpi myös niitä kohtia, jotka eivät ole niin hyvin sujunut kuin käydä läpi kaikkea sitä, missä on kovasti onnistuttu, tai että keskusteltaisiin vain niistä asioista, mistä olemme samaa mieltä. Te viittasitte siihen, kuinka tärkeää Euroopan kansalaisuus on. Tässä ennen vaaleja tehdyt mielipidetutkimukset antavat meille tiettyä tietoa ja olemme toteuttaneet erilaisia politiikkoja asiassa. Ja tämän kaiken valossa pitää miettiä, onko tämä kansalaisuusajatus sellainen, joka on todellakin mennyt läpi suurelle yleisölle. Ovatko ihmiset tietoisia tästä jäsenvaltioissa? Olen ollut läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne esimerkiksi Euroopan vuoden yhteydessä. Sehän on loistava väline kehittää tällaista yhteistä tuntemusta kansalaisuudesta, mutta mietinpä vain, ovatko kansalaiset ja vapaaehtoistyöjärjestöt huomanneet, että EU on keskittynyt tähän alaan, vai onko tämä vain ollut tällaista pientä markkinointia, josta ei oikeastaan kuitenkaan ole tullut todellista suhdetta EUn ja suurin väillä, joka heissä todellista eurooppalaista kansalaista. Puhun tämän siksikin, koska juuri keskustelimme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja me tiedämme, että meidän kansalaisuusohjelmamme on yksi, jonka kohdalla varoja on leikattu. Lisäsimme varoja vuodelle 2014, se on kyllä totta, mutta koko kaudella me saamme vähemmän resursseja. Se on aika noloakin itse asiassa, koska minä puhun ihmiselle niin kuin tekin ja joudun sitä joka ikinen kerta selittämään, että odotamme enemmän suurelta yleisöltä, että he ovat enemmän mukana kansalaisuuskysymyksessä, mutta samanaikaisesti kuitenkin leikataan sitten käytössä olevia resursseja. Ja samoin nämä hankkeet sitten kärsivät, joiden kautta yritetään saada ihmiset mukaan eurooppalaisiin kysymyksiin ja hankkeisiin, joten haluaisin teidän mielipiteenne asiasta. Minkälaisia vastauksia me oikein voimme antaa ihmisille?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 niin, se, minä haluan kysyä teiltä, mitä tämä internet siis on tuonut suuren muutoksen. Puhuja haluaisi kysyä komissaarilta, että mitä hän on internetin kehityksestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä mieltä. Ja äh, eh, mitä uskotaan, että meillä on huomattavasti tässä vielä ongelmia, mutta mitä internetiin tulee, eh, voin tulella, että tässä on kyllä te otettu merkittäviä edistysaskelia tämä oli Intekin mietinnössä äh, mukana äh, äh, ja todettiin vasta, että, että tämä esimerkiksi Romaniassa tämä no, edetään nopeiten. Noita viisi Romanian kaupungit ovat sitten tässä ihan kehityksen kärjessä, mitä nopeata, nopeaan kehitykseen tulee, kun sen sijaan muualla Euroopassa laahataan huomattavastakin jäljessä Haluaisin, että, että viestintä äh, toimisi sitten sitä kautta, internetin kautta tietysti huomattavasti äh, suut ja kammin me tiedämme mitä suuria riskejäkin tähän tietenkin sisältyy. Ja välttämättä tulevaisuus ei kaikin osin vaikuta kauhean myönteiseltä, mutta haluan edelleen äh, tivata sitä, että mitä, miten te näette internetin roolin, myöskin tämän kulttuurisektorin tulevaisuutta luotaessa. Kiitoksia. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä, edustaja Trypel. Um, Kiitos puheenjohtaja. Halusin palata budjettikysymyksiin ja viestintäpolitiikan määrärahoista. Minusta minulla on pettymys, että kun me puhumme viestinnän merkityksestä, niin leikkaukset 90 prosenttia verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen monivuotisessa rahoituskehityksessä, jos ajattelemme kansalaisten Eurooppa-ohjelmaa, leikkaus 23 prosenttia. Ja tämähän tuottaa vastakkaisia tuloksia kuin mitä me haluaisimme. Haluaisinkin kuulla teidän arvionne budjettitilanteesta. Kiitoksia. Viimeinen kysyjä, kysyjä Samara Kabara. Kiitos puheenjohtaja. Tervehdin ystävällisesti ja kuuntelen tarkkaavaisesti varapuheenjohtaja Redingiä. Rakas Vivian, jos sallitte, me tulemme maista, joita historia on ravistuttanut. Teitä meitä puheenjohtaja ja muita maata äskettäin. Ja jos mietimme, mitä myönteistä Eurooppa on tehnyt auttaakseen jäsenmaita vaikeuksissa, kysymys on merkittävästä summista, vaikka ne ovat kovin laajalle jakautuneet ja tasot vaihtelevat kovasti. Minä haluan, että pelastamme Euroopan yhteisen valuutan ja Euroopan talouden ilman niitä olisimme olleet vielä syvemmässä kriisissä kuin 29 kriisi. Ja, meillä on teknokraattisia syitä, jotka meitä kiinnostaa ja jotka vähentävät kansalaisten kiinnostusta. Ja mikä minua horstuttaa, mikä minua on vaikea ymmärtää, tämä, että kaikki Euroopan apu jäsenvaltiolle, sitä julkinen mielipide ei ymmärrä ää, Euroopan toiminnan ja heidän toimintansa puolustamisena globalisoinnissa – teidän maasta on tullut suuria eurooppalaisia, arvostan teitä. Ensimmäinen oli Pierre Vernea, Gaston Ton, Jean-Claude Juncker ja muuta kävi. Teistä puhumattakaan. Ja tästä huolimatta julkinen mielipide on etääntynyt sitä asiasta, joka on tärkein nykyispolvelle ja varmaan tulee olemaan – 50 prosenttia äänestäjistä jättää äänestämättä. Mässä ei ole ollut rohkeutta tehdä äänestämästä pakollista, kuten jossakin muissakin maassa, joka olisi ollut oikein hyvä asia. Ja tässä Euroopan toimien taassa ja, ja sitten kansalaisten arvio niistä on mennyt hyvin eri suuntiin. Ää, en nyt puhu teidän omasta arviosta, sitä, sitä. Mutta julkinen mielipide ei anna arvostusta Euroopan rakentamisesta. Olemme er-, erittäin vaarallisessa käännekohdassa. Ja ajatellen maata, josta tulen, ajatellen mikä on Euroopan vastustajien paino, jotka väittävät olevan demokraattisemmat tai politiikkaan aggressiivista. Ja odottavat, että julkisen sektorin on pakko ryhtyä toimimaan. Ei halua, että demokratia vakuuttaisi julkista valtaa. En mä tiedä, miten voimme pelastaa tilanteen. Totta kai aikana ei ole instituutiosta ohi. Meillä on liikaa komissaaria, että komissio voisi aidosti käyttää valtaa. Ei ole riittävästi eurooppalaista auktoriteettia neuvostossa. He Koko se jokainen repäisee omalle maalle etuoikeuksia. Mutta mitä voimme tehdä? Näitä löydettäisiin suuria eurooppalaisia johtajia, jotka pilottautuvat siis sitten pöydän alla omassa maassa, ja jotka eivät suojelisi vain omaa tulevaisuutta. Sellaisia vähän. Tämä on aika katastrofi. Meillä on ollut kaksi mandaattia, se erittäin läheisellä alueella olen nähnyt teidän työskentelevän sitä mielestä ei voisi sanoa, että Raskassa olisi ollut mikään menestystä tarina tai onkari olisi mitenkään hirveätä. Jokainen tarttuu vähän erilaisia asioihin, mutta minä kysyisin sitten, että mitä voisimme tehdä, että, että Eurooppa voisi ruokkia tätä sivilisaatioprosenttia, eikä eläimellistä sitä, mitä kolme kertaa historian aikana on tapahtunut historian eläimistä että miten voimme luoda tällaista modernia suutta, jota me aidosti tarvitsemme. Merci Jean-Marie. Ich... Kiitos Jean-Marie. Pari huomiota minu, minultakin äh, ja saanen tässä sitä. Niin, aivan aluksi haluaisin tietysti äh, ilmaista tyytyväisyyden siitä, että meillä on tämä Europa Direct. Se on hyvä, äh, on hyvinkin hyödyllinen tässä vaaleja ja muita otitte esiin, esiin tässä, että, että siellä sen rooli varmaan kasvaa. Me, minun äänestäni ainakin ovat olleet tässä, tästä Europe Directista erittäin tyytyväinen. Tämä Citizens Rights on eri, erittäin hyödyllinen meillekin. Varmaankin olisi vielä hyödyllisempi, jos sitä se, se voitaisiin laatia useammalle kielelle. Ei minulla ole mitään päivystä. Joka puolalainen puhuu englantia ja monessa muussakin maassa tietynkin näin voidaan toimia. Että kyllä se siellä aika hyödyllistä myöskin sitten Europe around around the Corner näyttää kuulosta hyvältä idealta, koska Äh, koska se äh, helpottaa äh, sitten kollegoja mm, ottamaan selväksi siitä, millä tavalla Eurooppa missäkin kolkalla esillä on ja miten sen asiaa ajetaan. Tämän täytyy siis tietysti olla kollegoiden käytettävissä. En tiedä, miten sitten saadaan syntymään. Toivottavasti, jos saamme jotain teiltä kirjallisesti myöskin että mitä, minkä asiat voimme nostaa esille, itse esille, itse tykönämme kotitaan huvillamme myöskin. Sitten minulla on se vielä toinen kysymys. Tämä äh, New Narrative, mistä te puhutte, se oli Lockegaardin äh, idea aikoina, joka, joka on ihan toiminut kulttuur, kulttuurivaliokunnan äh, ulkopuolella ja sitten siihen myöskin sitten hankkinut rahoituksen muuten saanut teidät ja Parosan ja Vasiljun äh, innostumaan. Äh, tämä äh, New Narrative on filosofista tai elämän vaikuttajien puheita ja tekee te, teoksia, mutta kyllä siellä näkyy myöskin Locke Gard, joku Rova Buck siellä saattaa näkyä ja kuulua. Tämä äh, aivoriihi, joka siinä yhteydessä toimii, se tarjoaa myös sitten mahdollisuuden kollegoille äh, äh, päästä tekemisiin toisensa, toisiensa, toistensa kanssa. Berliinissä tapa on, pidetään tämä kokous kuitenkin ilman ehkä ketään muuta täältä kuin minua ja, ja Lokegardia, että ei, meitä ei ole sinne kutsuttu. Siellä tietysti taideelämän vaikuttajat tulevat mukaan, mutta kyllä minun mielestäni myöskin kollegoille pitäisi olla tilaisuus osallistua tähän kokoukseen. Siis ensimmäinen päivä maaliskuuta, ensimmäinen kolmatta Berliinissä tämä loppusymposium New Narrative. Ja toivotaan, että tämä tavallaan käy kutsusta teillekin. Muutama muukin huomio. Me olemme myöskin murheissamme. Murheissamme sen takia, että, että teidän virkakautenanne on paljon asioita pyyhkiytynyt pöydältä. Me, me, me, me, te, tekin al, lähdette, lähdette alustan liikkeelle, kuten me kaikki muutkin aikoinaan. komissiolle Mission Federation Europe on täysin hajalla. Se oli tällainen vallankaappaus. Ja siitä me tänä päivänä vielä joudumme kärsimään. Tämä on se yksi, yksi asia, mitä, mikä minua vähän tässä harmittaa. Tämä se Oiranet juuri ja juuri nappa saimme säilytetyksi tämän radio tai yleisradio tai radioverkosta, mutta parlament, ilman parlamentin ankaraa kädenvääntöä teidän kanssanne siitäkään ei olisi tullut mitään, sekin olisi hävennyt ne, eh, nyt, nyt ei ole enää tätä diariakaan olemassa, jota jatkuvasti peräänkuulutetaan. sekään ei ole saanut komissiolta eh, tukea. Minun puoleni henkilökohtaisesti ovat monet opettajat kääntyneet ja ihmetelleet, että, että mi, miksei, miksei, miksei tällaista järjestelmää enää ole. Se oli todella hyödyllinen Europress oli, eh, eh, eh, tarjosi meille, sitäkään ei enää ole, se tarjosi meille mahdollisuuden päivittäin lukea, mitä tärkeimmäissä 28 jäsenmaan lehdistö, lehdissä näistä päivittäisistä tapahtumista kirjoitetaan ja miten sitä käsitellään. Se olisi edes, edesauttanut ymmärtää, ymmärtämystä siitä, miksi toisaalla ajatellaan näin ja toisaalla näin. Ei sitäkään, sekään, sekin kuopattiin. Me saamme jatkuvasti puheluja ja yhteydenottoja siitä, mistä, mikä meiltä mielestämme pahoittaa, että, että, että, että, kaikki, että neuvosto, neuvosto omaksi ilo, ilo, ilokseen keksii vain uusia asioita ja niitä sitten meitä pyydetään edistämään, vaikka vanha vanhat konstit olisivat parempi olleet kuin nämä pussillinen uusia. Eli tämä <clears throat> tietysti pyrin tietysti kunnioittavasti ja ystävällisesti nämä sanomaan, mutta valiokunnan puheenjohtajana katson olevani velvollisuuteni että nämä myöskin mitä olin toinen puoli teille paljastaa, mistä olemme joutuneet hieman kärsimään ja pahoittaneet mielemme. Äh, äh, äh, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, ehkä voitte nyt sitten vastata näin, näin, näihin asioihin. Dubrovnikin kollegamme sieltä vielä kuitenkin pyysi puheenvuoron, olkaa hyvä. Maybe this is not... Uh... Ehkäpä tämä ei ole Rova Reddingin oikeassa kansalaisportfolioon alueella, mutta minäkin sitä asiaa, joka kuuluu tämän valiokunnan alueeseen, ja tämä koskee eurooppalaisia kulttuuripääkaupunkeja. Ehkä Varrova Redik tietää tästä vähän enemmän. Minä tiedän, että kahden lainsäätäjän komission neuvoston välillä on ongelma. Selvitä auch nichts mehr mit Frau Redding zu tun. Ei liity äh, äh Rova äh, Redi, äh, äh Redingin toimenkuvaan ollenkaan, kun hän enää vastaa kulttuurista, mutta sitten se, sitä, paitsi, se, sitä paitsi kyllä liittyy tähän kolmikantaneuvotteluun, mutta kyllä se sieltä loppuun sujuu hyvässä, hyvissä merkeissä, alkaa huoliko. a lot of... Uh... Paljon kysymyksiä, jotka pyrin ottamaan siinä järjestyksessä, kun ne on esitetty. Kansalaisdialogi Barcelonassa on vaikeata. Se on olemaan erilaista kuin muualla. Olen ollut monissa hankalissa. Ne olivat kaikki erilaisia. kun matkustin etelässä Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa. Keskustelin satojen nuorten kanssa. Ihan kasvokkain. Kansalaisten vuoropuhelun kanssa nämä oma piirteensä. Kysymys ei ole puheiden pitämisestä, vaan kysymyksistä ja vastauksista. sanoista vuoropuhelusta olivat kuumia paikkoja muista, Sofian, jossa kansalaiset jonottivat neljä tuntia päästäkseen sisään. He pääsivät sisään. Ja siellä oli ensimmäinen poliitikko, joka oli valmis puhumaan heidän kanssaan. Se oli ää, presidentti, Bulgarian presidentti ja minä he alkavat huutaa, eivät minulle, vaan siksi, että heillä ei ollut mitään mahdollisuutta keskustella poliitikkojen kanssa Bulgariassa. Ja tämän vuoropuhelun jälkeen Bulgarian presidentti piti tällaisia dialogeja kautta Euroopan. Ja paine vaikeissa paikoissa Euroopassa dialogien jälkeen ja paine kasvaa kansallisiin poliitikkojen suuntaan. Ihmiset sanovat, että miksi Euroopan pitää kuunnella meitä, antaa vastauksia. Antakaa, teidänkin pitäisi kuunnella meitä ja antaa vastauksia. Joten nämä vuoropuhelut poikivat muita asioita. Ne ovat erittäin opettavaisia myös. Minäpä kerron teille kahdesta läksystä, jotka opin jotenkin joka kerta. Koska jokainen vuoropuhelu on erilainen. Lontoossa puhuttiin vapaasta liikkuvuudesta lähinnä. Kreikassa. Kysyttiin, onko tunnelin päässä valoa? Selviääkö vaan, Miten te autatte meitä? Saksassa puhuttiin paljon kansalaisten oikeuksissa. Ja siellä oli enemmän vaihtelua. Mutta yhdessäkään vuoropuhelussa en, en tavannut ihmisiä, jotka sanoivat, että älkää tehkö sitä tai tätä, tai Eurooppa tekee liikaa siellä tai täällä. Ei kukaan sanonut näin. Odotin tätä, koska tiedotusvälineissähän sanotaan näin, mutta vain tiedotus, tiedotusvälineissä. Ihmiset eivät ajattele näin päinvastoin. Minun piti selittää useamman kerran kansalaisille, miksi en voinut tehdä jotain, jotta pyydettiin. Koska äh, asiat eivät olleet perussopimuksessa. Ja vastaus oli, että muuttakaa sopimusta ja ratkaiskaa ongelmani. Kaiken kaikkiaan kansalaiset haluavat, että ongelmia ratkaistaan. He eivätkä he ole kiinnostuneet meidän institutionaalista rakenteesta. He etsivät ihmisiä, joihin luottaa ja haluavat, että nämä luotettavat ihmiset ratkaisevat ongelmia. Ja tämä on ensimmäinen läksy. Ja tämä koskee eurooppa vaaleja. lukottamatta Luxemburgia. Siellä tilanne on erilainen. Ihmisillä ei ole mitään tietoa MEPistään. He eivät MEPpiä tunne. He eivät tiedä, mitä parlamentti tekee. E- eikä heillä ole käsitystäkään parlamentin jäsenten vallasta. Ja joka kerta, kun me näitä vuoropuheluja oli, käytiin ainakin 15-20 minuuttia selittääkseni miten vahva valta Euroopan parlamentilla on. Se on toinen lainsäädäntövallan käyttäjä lakia, niin joita jäsenvaltiossa sovelletaan. Tätä ihmiset eivät tiedä. Kerron tämän teille, koska tämä tulee olemaan tärkeää vaalikampanjassa. Me tapaamme paljon ihmisiä, joilla ei ole hajuakaan asiasta. Ja yksi asia, yksi syy, miksi ihmiset eivät äänestä, on, he eivät tiedä, miksi heidän pitäisikään äänestää, koska he eivät tiedä Euroopan parlamentin valtaa. Ja sitä, että Euroopan parlamentti voi muuttaa heidän elämäänsä tämän viestinsään kautta rantain kaikkialla Luxemburgia lukuun ottamatta. Luxemburgilaiset ovat ainoat, jotka tuntevat Euroopan parlamentin myös siksi, että Luxemburgin tiedotusvälineet jatkuvasti kirjoittavat siitä, mitä Euroopan parlamentti tekee Brysselissä ja Strasbourgissa. Olemme puhuneet jo euroepäilijöistä. Skeptisyys syntyy paljon siitä, että kansalliset poliitikot eivät koskaan selitä Eurooppaa. Eivät koskaan. Yrittäkääpä joskus tsäppäillä televisiota Brysselin ministerikokouksen jälkeen – Sakaapa, mitä uutiset sanovat. Siitä mä tähden ministerinsä, pääministerinsä sanoi Brysselissä. Ja sitten mitä ministeri tai pääministeri selittää. Tavallisesti tämä menee niin, että minä olen ollut Brysselissä ja minä voitin. He ovat ikään kuin voittaneet nyrkkeilyottelun, mutta ovat hävinneet Onneksi he olivat tarpeeksi vahvoja, että mä muut nurkkaan. Ministerit, pääministerit eivät sano koskaan, että tiedätte, minkälaista ongelmista puhuttiin. Onneksi löysin paljon liittolaisia sieltä tai täältä. Ja yhdessä me saimme tämän idean läpi. Tätä ideaa, että koskaan kuule. Että koskaan kautta Euroopan. tämän ongelman. Miten Euroopasta voi tulla tärkeä luova? se voi tehdä jotain kansalaisille, kun europaikka kansalaisille selitetään, että luotettavat ministerit selittävät ja he ovat sitä mieltä, että Eurooppa pitää pysäyttää ja he ovat onnistuneet pysäyttämään Euroopan ja saman tahtonsa läpi Eurooppaa vastaan. Tämä on hyvin vaikeaa. Jaakko kysyi, miten me teemme yhdessä työtä eri toimielimien kanssa. Voimme kertoa teille, että yhteistyömme komission ja Euroopan parlamentin välillä on sellaista, että usein parlamentin ja komission tiedotustoimistot jakavat tilat Eurooppa-taloissa. He työskentelevät yhdessä, järjestävät toimintoja ja tapahtumia yhdessä Tämä toimii hyvin useimmissa paikoissa. se, missä se ei toimi niin hyvin, on hallitusten kanssa. Meillä on tällaisia ha, yht- yhtä, meillä on yhteistä hallintoa. Paperilla meillä on yhteisiä viestintäprojektejakin. Mutta ne, jotka asiasta ovat kiinnostuneita, Meillä on tässä lista, mitä näiden projektien puitteissa on tehty. On itse asiassa kaksi jäsenvaltiota, jotka rahoittavat näitä projekteja niin. Kaksi 28 maksaa näihin projekteihin. Belgia ja Itävalta. Kaksi ja kolme maksavat jotain symbolista ihan pikkuisen. Mä tein niin, että tästä tulisi siis saiva peli. Ei, ei tästä sen enempää nyt, mutta meillä on näitä ongelma jäsenvaltioiden yhteistyössä oikeassa elämässä, ei paperilla. Näiden kumppanuksien toimimisen saamisessa meillä on ongelma. En ole kauhean iloinen, että asia näin, mutta näin ovat närreet. Asioiden selittäminen selkeästi kansalaisille, sitä varten meillä on välineet. Europe Direct saa joka vuosi miljoona kysymystä. Käsitellään kysymykset ja, ja se vastaa kansalaisille yksinkertaisesti. Europe Direct viraston niin ihmiset ovat saaneet koulutusta kampanjoiden aikana. He pystyvät käsittelemään vaikeita kysymyksiä. He tietävät, mistä kysyä vastauksia. Mä Euroopan nurkan takana projektista kehitetään ja parlamentti tulee saamaan tiedot. Ja sitten tämä käsikirja, joka liittyy oikeuksiin, joka tulee ennen vaaleja – on sellaisesta kieltä, että jäsenet voivat käyttää sitä. Se ei ole mikään poliittinen käsikirja. Se on hyvin maanläheinen. Se kertoo, mitä Eurooppa antaa kansalaisille selkeällä kielellä. Siihen me pyrimme. Negatiiviset mediakampanjat, jotka journalismia tuntevat, tietävät, että hyvät uutiset eivät uutisia olekaan. yritä hyödyntää huonoja uutisia. Josta parlamentaarikkoina luotte huonoja uutisia päästä lehtiin. Vain hyvillä uutisilla on vaikea päästä läpi. Kerron esimerkki viime tästä. Viime maanantaina olin Lontoossa kansalaisten vuoropuolossa. Voitte kuvitella, että se oli hyvin, hyvin vaikeaa. Kun minä olin siellä, minun niin matkatavarani varastettiin. Mistä hän tiedotusvälineet raportoivat tästä vaikeasta dialogista, näistä vapaata liikkuvuutta koskevasta tappelusta. Ne kaikki raportoivat minun matkatavaroista. Korvakoruista, lisäsi puheenjohtaja. Korvakorut piirakka. Sinä uutiset. tällaista todellinen elämä on. Huoli siitä, että kansalaiset eivät tiedä, mitä kansalaisuus merkitsee, on aito huolenaihe. Eurobarometritutkimukset osoittavat, että 80 prosenttia kansalaisista siis keskiarvona. Tässä on eroja jäsenmaittain. 80 prosenttia kokee itsensä eurooppalaiseksi, mutta vain kolmas osa kansalaista tietää, mitä tuo merkitsee. Ja kaikki haluaisivat lisää tietoa. Ja yleensä eivät tiedä, mistä sitä saavat. Jos se näyttää lehtisen, jossa on tietoa tiedonsaantin mahdollisuuksista. Ihmiset eivät sitä käytä. Se on aito ongelma. Vaalikampanja tulee olemaan tehokas keino kertoa kansalaisille siitä, mistä tietoa voi saada. Nämä teemavuodet, vapaaehtois, teemavuosi, kansalaisten vuosi. ne auttavat viestin läpi saamisessa mutta informaation kanssa. Kaikki te, informaatio, jota me tarjoamme, se kiinnostaa vain pientä osaa kansalaisista. Internet on hieno työväline, koska se voi jalostaa tarjoamme Tarjoamamme tarjoamaamme informaatiota. Kokouksissa on muutama sata ihminen. Mutta tuhansia ihmisiä tavoittaa streamingin kautta, Twitterin ja Facebookin kautta myös. Some auttaa meitä paremmin levittämään viestiämme. Meillä on ollut myöskin verkkochatteja, joiden kautta tavoittaa paljon enemmän kuin silloin, kun fyysisesti keskustelee ihmisten kanssa. Tämä uusi internetmaailma auttaa meitä tavoittamaan ihmisiä. Mutta sillä on myös ongelmansa. Tässä valiokunnassa olette keskustelleet turvallisemmasta internetistä, koska verkossa on saalista, jotka tekevät pahaa lapsille. Ja meillä on ollut kampanjoita kouluttajan kouluttamiseksi, vanhempien opastamiseksi, jotta he tietävät, minkälaisiin ongelmiin lapset voivat joutua internetissä. Kaksi vuotta sitten Haluaisimme uudistaa tietosuojasäännöt. Parlamentti on tehnyt omansa. Se äänesti joukolla uusien säätöjen puolesta, jotka sopivat paremmin uuteen internettiin. Mutta ministerineuvosto ei vielä ei ole kyennyt tekemään poliittista päätöstä. Jos kolme toimielintä ei työskentele yhdessä, meillä on ongelmia. Usein yhteistyö parlamentin ja komission välillä on hyvä, mutta neuvosto on usein se, joka ongelmia luo ja asiat jumiutuvat. Pahoittelen myös sitä, että budjettimme ei ole isompi kuin mitä se on. Minun ehdotukseni ei mennyt läpi jäsenvaltioiden keskuudessa ja parlamentissa. Leikkauksista on päätetty, niiden kanssa täytyy elää. Kansalaisten Eurooppa minus 15 prosenttia, viestintä minus 11, viestintä 19 prosenttia, kansalaisten Eurooppa minus 23 prosenttia. Sellaista elämä on täytyy keskittyä niihin projekteihin, jotka ovat hyödyllisiä. Kaikkeen ei ole varaa. Leikkaukset ovat liian isoja, jotta juustohöylällä voitaisiin mennä projektit läpi. Täytyy tehdä sellaisia leikkauksia, että jotkut projektit lopetetaan niin, että muutkin kelevät selviytymään. Konkreettiset kysymykset. Euroopan direktiin olen vastannut oikeuksia koskevaan keskirjan liittyen olen vastannut. Euroopan nurkan takana, Europe around the corner. Sitä tulee tietoa verkkoon. Kerrotan teille, jotta saatte linkit. Mutta jakaa niitä kaikille parlamentin jäsenille. No se narratiivi. Siinä oli tarkoitus mahdollisuus taiteilijoille, filosofeille, tutkijoille, mahdollisuus tavata ja tehdä omia ehdotuksia. Näin asia, asia mietittiin, mutta kun he ovat tehneet ehdotuksensa, sitten kun nämä ehdotukset tehdään, niitä pitää levittää. Mutta se on syötettä näiltä kansalaisilta, joilta ei yleensä puheenvuoroa pyydetä. He olivat oikein innostuneita. Olen iloinen, että he tekevät niin ja kiinnostuneena odotan mitä he tarjoavat ensimmäinen maaliskuuta ja toivomme, että voimme hyödyntää tätä työssämme. Euronetistä olemme puhuneet paljon. Se on säilynyt Se on hyvä. Mutta sillä on varoja vain yhden vuoden toimintaan. Vuodella voimme jatkaa. Täytyy katsoa, miten me vähemmällä rahalla luoda järjestelmän, joka vaatii paljon rahaa. Rahat, jotka olemme saaneet, on investoitu Euronetiin, että se voi jatkaa. Kollegani Mimika on vastuussa tästä päiväkirjasta. Tästä Eurooppaa päiväkirjasta on verkkoversio, joka lanseerattiin kouluvuoden alussa. Se osoittautui oikein tehokkaaksi. Press Euroopasta olemme jo puhuneet monta kertaa. Se luotiin 2008 yhdeksi vuodeksi, mikä uusittiin neljä kertaa, mikä on maksimi. Tämä raukesi 22. joulukuuta 2013 olisi ollut mahdollisuus jatkaa, ei tämän projektin puitteissa, mutta samanlaisen projektin parissa, jos olisi ollut avoin tarjouskilpailu ja uusi julkishankintaprojekti projekti oltaisiin aloitettu, jokainen olisi voinut tehdä ehdotuksensa. Varojen puutteen vuoksi päätimme, että emme aloita uutta projektia. Meillä on vaikeuksia pitää hengissä nykypuheenjohtajakaan. Parlamentti on aina painottanut sitä, että meidän rahoituksen tarkoitus jatkoa ikuisuuksiin. Rahoituksemme tarkoitus on lanserta projekteja ja jonkun ajan kuluttajaprojektien pitäisi kyetä jatkamaan omillaan yksityisellä rahoituksella. Pressioiden suhteen me lanseerasimme idean, jossa on niin ihmeellinen projekti, niin sen pitäisi kyetä toimimaan omillaan. Se on saanut apua niin monta vuotta. Tässä kuoressa vastaukseni jäsenille. Jotta tämä tärkeä valiokunta Jean-Marie Cavada sanoi oikein hyvin. Meillä ei ole sitä talous ja euro keskustelut. Meillä on myös ideoiden, arvojen, kansalaisten Eurooppa. Nämä ovat myös tärkeitä asioita ja tämä valiokunta voi myös uudessa Euroopassa olla voimakas tämän suhteen. Valiokunta, joka kehittää sitä, mitä me puolustamme markkinoita, ihmisiä. Thank you very much. Äh, kiitoksia kovasti. Äh, edustaja Trypelellä on vielä yksi kysymys, niin lisäkysymys komissaarille. Totesitte, että, että no, normaali äh, pelijärjestys on se, että, että, että, että neuvoston jäsenet menevät kotiin julistamaan, julistamaan voittoaan. Voisitteko koskaan kuvitella käyvänsä, käyn, käyvänne tuolla kentällä yhdessä että teillä olisi yhteinen viestintästrategia? Many of our commissioners, uh, Monet komission jäsenet ovat erittäin luotettavia kasvoja kotimaissaan. Olemme nähneet analyyseistämme, että harvoja komission jäseniä, jotka voivat puhua kaikkialle, joihin luotetaan, kaikkialle. Mutta että useimmat komissiot ovat luotettavia omissa maissaan. Ja monet komission jäsenet hyödyntävät TVtä ja mediaa puhuakseen omassa maassaan. Mä joka päivä julkaisemme näin paksu volyymin artikkeleista, joissa komission jäsenet antavat haastatteluita – yleensä jäsenvaltiossaan, mutta myös muualla. Tämä on tärkeää. Onko komission tehtävä puhua TVlle ja sanoa, että ministeri puhuu niitä hälyttömyyksiä ja aloittaa tappelun? Enpä usko. Mutta se ei ollut kysymyskään. Because we know that that's uh, of... Niin, kysymys oli se, että tällaisessa selkkaustilanteessa, että äh, voitaisiin kenties sitten yhdessä, äh, jos on kompromissi saavuttu, niin yhdessä sitten voi sitten äh, esiintyä julkisuudessa jäsenmaissa. Että todellakin Euroopan ja kansallisella tasolla on tiivis yhteys. Se olisi hyvä viesti. että Tällä voisi olla kenties hiukan erilainen yhdistelmä sitten näissä, näiden toimijoiden osalta, jotta lähestyy sitten Eurooppaa. Applaud to this. I can only tell you... Niin, voin vain kertoa teille nyt tämän 15 vuoden kokemuksen jälkeen mm, neuvoston kokemuksesta, että yleensä joudun istumaan koko neuvoston kokouksen ajan, mutta joka kymmenes minuutin ministerit poistuvat ja informoivat sitten kansallista lehdistöään heidän eri näkemyksistään, mitä siellä neuvostossa oikein tapahtuu. Ja sitten tämä yhteinen leisötilaisuus neuvoston kokouksen jälkeen on sitten se tapaus, jolloin varsin vähän journalisteja enää on paikalla. Vielen dank, Vivian. Kovasti paljon kiitoksia, Vivian. Kiitän äh, kommenteistasi ja ja äh, näistä monista yhteisistä vuosistamme, sinun vuosistasi komissaarina, on, on, onko tarkoituksena lopettaa komissaarina? Etkö sinä nyt annoin parlamenttiin eh, nyt, nyt, eh, vai mitä? Commissioners who Yksi niistä komissaareista, joka on aina valinnut vaalien tien. Aina ja nyt jälleen kerran vaaleihin mennään. No, jos minut nimitetään komission jäseneksi, niin sitten minut nimitetään jälleen komission jäseneksi. Jos minua ei nimitetä komissaariksi, niin sitten menen parlamenttiin ja tulen tänne parlamenttiin. That's life. To say. Yeah. Sitä elämä on, näin halusin sanoakin. Eli että, että nyt tämä tämä vuoten haluat käyttää loppuun, mutta totesit, että ette halua, et halua komissaarin kaavussa tässä vaalikampanjan aikana, kuten Banier. Onpas minä nyt saanut aivan totaalisen höpöhöpötietoa. Eli komissaari vastaa tämä komission ja parlamentin välisessä sopimuksessa edellytetään, että komission jäsenet, kun he, kun he lähtevät vaalikampanjaa käymään, eivät saa esiintyä komissaareina. Eli, eli me otamme siis palkatonta, palkatonta lomaa vaalikampanjan ajaksi. Näinhän minäkin olen tehnyt ja viimeisen 15 vuoden ajan ottanut virkavapaata, palkatonta lomaa kampanjan ajaksi ja sitten kampanjan jälkeen olen taas palannut sitten komission työpöytäni ääreen. Ja sitten ja sitten parlamenttiin valittu, jos parlamenttiin tulee valituksi, sitten sitä miettii, että tuleeko parlamenttiin vai jääkö komissioon istumaan. Näin, näin se menee. Ja, jos se olisin toivonut, että, äh, tai sitä siis olen tiennyt, että, että parlamenttiin kaikki valitut eivät välttämättä sitten jääneet sinne myöskään komissioon. No niin, äh, kiitos nyt kuitenkin, mihin päädytkään sitten jatkossa poliittisella polullasi. Toivon, toivotan kaikkea hyvää. Äh, ehkä, ehkä tapaamme vielä tuonan Mm, meillä tämä, tämä kaikki tarkoitus hyvässä tarkoitettu tämä tiukkakin keskustelu. Toivomme, että aina olen puhaltaneet yhteen hiileen. Aina se on ihan niin hyvin sopinut, niin se on aina muidenkin komissaarien kanssa. Vain aina tietysti mangumme sitä, sitä rahapulaa, se on yhteinen ongelma. Kiitoksia, että, että tulitte tähän kokoukseen. On, koordinaattorien päätöksistä ei ole mitään ongelmaa. Niin sitten muita, muita asioita ehkä seuraava kohta. Seuraava kokous on tulkin esitysistä mukaan 17. ja 18. päivä maaliskuuta. Kiitos.